Okay, Albert is here, we can start. Witam Państwa. Rozpoczynamy z mniejszym opóźnieniem, za co dziękuję. Dziękuję za przybycie. Hyvää huomenta kaikille. Ehdottaisin, että aloittaisimme tämän kokouksen. Olemme jo hiukan myöhässäkin, mutta pitää varmaan aloittaa nyt. Kiitoksia, että olette paikalla.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 Todella, nyt me siis olemme valmiit käynnistämään hiljalleen äänestykset. Eli Castro Des ovat paikalla, esittelijät. Yksi tärkeä asia liittyen näihin tarkistuksiin, joita meillä tässä on. Ne hyväksytään automaattisesti vastuuvaliokunnassa. Näin tämä hoidetaan ja näin sihteeristö on tämän valmistellut, joten nämä menevät sitten tosiaan suoraan eteenpäin. Ähm, ja mm, budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta ja meidän valiokuntamme ovat tässä vastuussa. Oliko puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa? Edustaja Des. Oikein hyvää huomenta ja kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain kiittää lämpimästi kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän tekstin, tämän lausunnon valmistelun. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, haluan kiittää Paolo Di Castroa, haluan kiittää mm, sihteeristöä, haluan kiittää poliittisen ryhmäni avustajia, omia henkilökohtaisia avustajia, niin eh, lyhyessä ajassa olemme saaneet paljon aikaan ja budjettivaliokunta on pyytänyt Agrilta, että äänestää ajoissa. Me olemme kunnioittaneet aikataulua, mutta budjettivaliokunta on nyt sitten lykännyt omaa äänestystään ja aikatauluaan, mutta me viljelijät olemme kyllä ajoissa niin kuin aina. Ja tässä toteaisin myös ryhmälleni, eli 104 tarkistussa. Listassamme lukee miinus, mutta me äänestämme puolesta. Eli siis tarkistus 104 Flanaganin tarkistus minun ryhmäni äänestää puolesta. Eipä muuta ja toivottavasti äänestys sujuu hyvin. Kiitos puheenjohtaja. No niin, kiitokset. Kiitokset teille, edustaja Des. Ja tosiaan No en minä vielä onnittelekaan teitä. Äänestetään nyt ensin kuitenkin ja äänestyksen jälkeen on sitten onnittelujen aika. Toivottavasti teillä kaikilla on korttine ensin Castron tarkistuspuolesta. Hyväksytty. Seuraava tarkistus Jaarilta puolesta. Hyväksytty. Sitten tarkistus 100 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 101 puolesta vastaan hylätty. 102 puolesta vastaan hylätty. 103 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen 104 Flanaganilta puolesta Sitten 105 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tuo 105 koneellisesti. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneäänestyksellä. 105 äänestys on alkanut. Yes, yes, yes, yes. Okay. Przyjęta. Hyväksytty. We change place. Mepä vaihdamme tässä paikkaa. Okay. Poprawka 105. Oh, Sitten jos saan vielä mikrofonin. 105 oli siis hyväksytty ja nyt kakkonen raukeaa ja siirrymme tarkistukseen 106 puolesta. Vastaan. Hylätty. 107 puolesta. Vastaan. Hylätty. 108 äänestetä joten sihteeristö on tämän ilmoittanutkin Flanaganille. 109 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 111 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus. Tarkistus. Kolme puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 114 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta. Hyväksytty. 115 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 117, 118 yhdessä puolesta. Hyväksytty. Kahdeksan De Castrolta. Ai, haluatteko tarkistaa? 117, 118 yhdessä. Ne ovat identtiset. Tarkistetaan koneellisesti. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Dekastrolta puolesta. Hyväksytty. 124 puolesta. Hyväksytty. 123 puolesta. Ty vastaan. Hylätty. 125 puolesta vastaan hylätty. 126. Ei vaan 127 puolesta. Vastaan. Hylätty. 131, eikö totta? Kyllä, 131 puolesta. Vastaan. Hylätty. 128 puolesta vastaan hylätty. 130 puolesta vastaan hylätty. 129 puolesta vastaan hylätty. 132 puolesta vast, hyväksytty. 133 puolesta vastaan hylätty. 135 puolesta vastaan hylätty. 136 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Tarkistetaan. 136. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hylätty. Tarkistus 9 ja 134 puolesta hyväksytty. 137 puolesta vastaan hylätty. Sitten 146 ja 45 puolesta hyväksytty. 138 puolesta hyväksytty. Tarkistus 100, tässä on tällainen ryhmä, nämä ovat identtisiä. 139 ja niin edelleen puolesta hyväksytty. 140 puolesta hyväksytty. 140 Hetkinen. 212 puolesta. 212 puolesta vastaan. Tarvitaanpa koneellisesti tämäkin. Ehkä minä tässä hiukan sotkin, mutta 212 oli nyt siis vuorossa ja äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 181. Ja nyt kompromissi 1. Kompromissi 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty joten siirrytään tähän siirtoon kaksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Siirrytään siirtoon kolme. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nelonen. Siirto numero neljä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten siirto numero viisi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 211 tarkistus. Puolesta hyväksytty. Haluatteko tarkistaa tuon äskeisen No, tehdään niin. Tarkistus 211. Äänestys on alkanut. Kyllä, se hyväksyttiin. Äänestys on päättynyt. Niin, hyväksytty. Ja nyt 200 15 ja 16 hylätty. Sitten 217, 18 puolesta vastaan hylätty. 219 puolesta hyväksytty. 220 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 220 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 221 puolesta. Vastaan. Hylätty. 24 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa tämä? Hyvä, hyvä, tehdään niin, ei haittaa mitä. 24 äänestys on alkanut. Sanoin kyllä, että hyväksyttiin, mutta tarkistus sopii kyllä. Äänestys on päättynyt. Ee, eh, niin. Enkös minä nyt sanonut hyväksytty? Äänin 40 puolesta ja 5 vastaan, sanoinhan minä. Sitten tarkistus 223 senraalta puolesta vastaan. Hylätty. 224 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 224. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 2, kaksi, viisi. Ei, puheenjohtaja korjaa 228. Ja 231 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 229 puolesta vastaan hylätty. 231 puolesta vastaan hylätty. Kaksi kolme yksi on tarkistettava. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hylätty. kaksi kolme kaksi kaksi kolme kolme puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta hyväksytty. 234 puolesta hyväksytty. 236 puolesta hyväksytty. Sitten tarkistus 239 Jaarilta puolesta. 239 puolesta hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta hyväksytty. Kaksi kolme kahdeksan puolesta hyväksytty. Kaksi kolme seitsemän puolesta vastaan hylätty. Viisi Kalnietteltä puolesta hyväksytty tämä ryhmä, johon tämäkin kuului. Sitten 242 puolesta hyväksytty. 33 ja seuraavat ovat identtiset puolesta hyväksytty. 251 puolesta vastaan hylätty. 2, 5, 4 puolesta hyväksytty. 34. Ei, ei tästä ei äänestetäkään. 253 puolesta hyväksytty. 256 puolesta vasta hylätty. 258 ja 9 puolesta vastaan hylätty. 260 puolesta Siis haluatteko, että tarkistetaan 258, 259, otetaan askel taaksepäin ja tarkistetaan nämä kaksi koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyväksytty. 60. 381 ää, puolesta hyväksytty. 262 puolesta ei hylätty. viisi. Ei kun seuraava. 264 upada, 265 upada, 36. 36 za, przyjęty. Mä saan mistään suorasta. Za. 266 puolesta. Sprawdzamy 266. Tarkastaa 666. Äänestys alkaa. Siis 266. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten seuraava puolesta vastaan hylätty. No, haluatteko siis tarkistaa? Kyllä tämä hylättiin siis 266 ja 267 äh, oli sama enemmistö. Nämä hylättiin. Sitten 406 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus. Jahan nyt haluatte tarkistaa tämän 406 tarkistukset. 406. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 405 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 407 puolesta. Hyväksytty. Sitten 278. 278 seuraavaksi puolesta. Kanieteltä kyllä. Hyväksytty. 274. 274. Ei kun 277 sittenkin sanoi puheenjohtaja puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus. Siis haluatteko tarkistaa tuon 277? Tehdään niin. Äänestys on alkanut. 277. Edustaja Des. Puheenjohtaja, kollegani tässä kiinnitti huomioni siihen, että 267 ei tarkistettu. Voitaisiinko, mm, voitaisiinko selvittää tämä vielä? Ainakaan tulkkauksesta tämä ei tullut äh, läpi, että äänestettiinkö vaiko eikö, eli voitaisiinko tarkistaa vielä tuo äskeinen? Hyvä on, voimme tarkistaa tämän äh, vielä koneellisesti, jos näin haluatte. 277, 2, 267, 267. Kyllä, kyllä, näin voimme tehdä. 267. Jest. Od, wracamy do głosowania nad poprawką 267. Tu 67. Sitten äänestetään 267. 267. Kaksi, kuusi, seitsemän. Äänestys alkaa. Głosowania poprawko 260. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. No. Głosujemy poprawkę pana posła De Castro 38. Seuraavaksi Castron 38 puolesta hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 270, 270 puolesta vastaan ty- hylätty. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Kompromissi seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 293. Ketkä puoltavat 293 vastaan? Se raukesi. Ei, kyllä tämä täytyy. Ei sitä tarvitse tar- tarkistaa, kyllä se hylättiin. Sitten 294 puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan 294 sähköisesti. Onko suvania? Äänestys päättyy. Hylätty. 295 Hoislingilta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 296 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 297 puolesta hyväksytty. Kaksi. Taina no, tarkistetaan 297, koska kollegasta täällä pyysi. Äänestys alkaa. Eli 297. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 298 puolesta vastaan. Näyttää siltä, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin. Äänestys alkaa. 298. Äänestys päättyy. Hylätty. 299 puolesta vastaan hylätty. 300 <clears throat> puolesta hyväksytty. Tarkistus 303 noihilta puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan tämäkin 303. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 304 puolesta hyväksytty. 305 ja 6 puolesta vastaan hylätty. 307 puolesta vastaan Tarkistetaan 307. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 308 puolesta vastaan. Hylätty. 42 puolesta. Hyväksytty. 311 puolesta vastaan hylätty. 43 ja 310 puolesta vaan hyväksytty. 44 ja 312 puolesta hyväksytty ja molemmat 313 puolesta vastaan hylätty. 45 puolesta hyväksytty. 46 puolesta hyväksytty. 314 puolesta hyväksytty. 316 puolesta vastaan. Näyttää siltä, että hylättiin, mutta tarkistetaan 316. Avaan äänestyksen. Ja äänestys päättyy. hylätty 47 puolesta, hyväksytty 404 puolesta, vastaan, hyväksytty 48 puolesta, hyväksytty 317 puolesta, vastaan, Tarkistetaan 317. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 318 puolesta vastaan. Hylätty. 319 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistetaan tämä 319 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta hyväksytty. 50 puolesta hyväksytty. 320 puolesta hyväksytty. 321 puolesta hyväksytty. 322 puolesta hyväksytty. 323 puolesta hyväksytty. 324 puolesta vastaan hylätty. 51 puolesta hyväksytty. Tarkistus 326 puolesta vastaan hylätty. 52 puolesta hyväksytty. 53 puolesta hyväksytty. 346 puolesta hyväksytty. Seuraavaksi. Ja no tarkistetaan tämä 346. Äänestys alkaa 346. Koska te pyysitte, että tarkistetaan. Äänestys päättyy. No kiitos, että pyysitte tätä tarkistusta. Mennään seuraavaksi 327 puolesta vastaan. Tarkistetaan 327. Des pyytää puheenvuoroa. Ai te hyvä, vain hyväksytte. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten 54 puolesta hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestäkäämme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Menemme kompromissiin 9. Äänestys alkaa kompromissista 9. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin muodoin menemme 391. Hyppäämme parikin sivua yli 391 Dessiltä. Ketkä puoltavat? Kiitos, se on hyväksytty. Mennään tarkistukseen 394. Se on Herantsin ja muiden kollegoiden puolesta hyväksytty. salista pyydetään äänestämään 390, mutta puheenjohtaja sanoo ei. Eli menemme 394 nyt koska 391 hyväksyttiin, koska 391 hyväksyttiin, niin menemme. Nyt menemme 399 Dessiltä puolesta hyväksytty. 403 on vedetty pois, 55 De Castrolta puolesta hyväksytty, 56 puolesta hyväksytty, 57 puolesta hyväksytty. Mutta nyt edustaja Noih täällä pyörittelee päätään. Onko teillä, onko teillä huolenaiheita? Kenties haluatteko käyttää puheenvuoron? Ymmärrän, miksi 390, 389. Anteeksi, pyydänkin Punkti Saksa. Siis 390, 389, 390, 389. Niistä ei ole mitään merkintää siitä, että ne raukeaisivat. Miksi me emme äänestä niistä? Nämä ovat kaksi minun tarkistustani, jotka eivät minkään mukaan raukea, siksi niistä tulee toimittaa äänestys. Tämä äänestyslista ei ole kunnossa, jos näin on. Arvon edustaja Noikla. Sihteeristön näkemyksen mukaan asia on niin, että kun me hyväksyimme 391, täällä sanotaan, että if adopted, go to 394. 391 hyväksyttiin, joten kun se hyväksyttiin, mennään 394 ja siksi teidänkin tarkistuksenne raukeaa. Näin sihteeristö on tämän asian tulkinnut. Kiitos. Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. 402. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 10. Äänestys alkaa. Tarkistus 10. Äänestys päättyy. Arvon kollegat, mennään tarkistukseen 468 mutta äänestämme myös tarkistuksista 428, eli nyt 428 puolesta. Kiitos. No, tarkistetaan tämäkin. Eli 428 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli 428 oli kyseessä. Se on hylätty. Nyt neljä, kolme, viisi puolesta. viisi Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 436. Jos se hyväksytään, niin 468. Eli nyt 468. Ketkä puoltavat? Ketkä puoltavat? Se on hyväksytty, joten nyt menemme tarkistukseen 468. No jos te haluatte, niin voimme vielä tarkistaa tämän 435. Se on hyväksytty. Se hyväksyttiin. Ja nyt menemme 468. Ketkä puoltavat? Kyse on De Castron, Dorfmanin ja Lavian tarkistuksesta vastaan. Se on hylätty. No, tarkistetaan. 4, 6, 8. Ässys alkaa. Ässys päättyy. Se oli siis hylätty. Nyt menemme kompromissiin 11. Äänestys alkaa. Hetkinen, hetkinen. Caputo ja Noi tässä halusivat konsultoida, mutta nyt avaamme äänestyksen. Eli kompromissi 11. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Menemme siis tarkistukseen 453 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Kompromissi 14. Äänestys päättyy. Siirrymme nyt kompromissiin 13. Eli 14.13. Hyvä järjestys. Äänestämme tästä. Kompromissi 13. Äänestys päättyy. Nyt siirrymme tarkistuksiin. Menemme tarkistukseen ne 458. Ketkä puoltavat 458? Se on hyväksytty. Seuraavaksi 74. 74 puolesta hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 483. 493. 493. Ketkä puoltavat? Kiitos. 465 puolesta. Hyväksytty. 465. Tarkistetaan tämä 465. Äänestys alkaa. En vielä sanonut, että se olisi ollut hyväksytty, eli äänestys päättyy. Hylätty 462 puolesta. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 74. Siis 474. Ketkä puoltavat vastaan? Hylätty. 86 puolesta hyväksytty. Nyt siirrymme kompromissiin 15. Ketkä puoltavat? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme 88. Ei, ei, sinne menee vasta myöhemmin. Ensin 501, anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Ketkä puoltavat vastaan? Hyväksytty. 88. Dekastrolta puolesta. Vas- hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Eli kompromissi 12 äänestys alkaa ja päättyy. Siirrymme kompromissiin 16. Äänestys alkaa. Kompromissi 16. Äänestys päättyy. Siirrymme nyt tarkistukseen 93 puolesta. 93 hyväksytty. 94 puolesta. No, tätäkin pyydetään tarkistamaan. 94. En tiedä miksi, mutta tarkistetaan nyt. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi nyt, mutta... Anteeksi nyt. Tämä on, tämä on hyväksytty tämä tarkistus. Nyt siirrymme. Missä me nyt olemmekaan? 94. Ketkä puoltavat 94? Hyväksytty. 503. Puolesta hyväksytty. 95. Hoislingilta puolesta vastaan hylätty. 96. Puolesta Edustaja Kapuuto, tämä on teidän tarkistuksenne puolesta vastaan. Hylätty. 97 puolesta. Hyväksytty. 98. Hyväksytty. Hyvät kollegat, nyt äänestämme tästä lausunnosta näin muutettuna. <clears throat> Sähköinen äänestys on kyseessä ja se alkaa nyt. Äänestys alkaa. Äänestäkäämme. Äänestys päättyy. Edustaja De Castro, hieno tulos, onneksi olkoon edusta- eh, esittelijöille. Ja Des sai ensin puheenvuoron, joten nyt annan puheenvuoron De Castrolle. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kaikkia kollegoita. Minun mielestäni tässä on tehty paljon työtä ja lopputulos, äh, äänestyksen tulos osoittaa, että meidän valiokuntamme on tehnyt johdonmukaista työtä. Tässä on kyse tärkeästä sään, säädöksestä. Tämä on ehkä ainoa äh, näin tärkeä laki tämän mandaattimme aikana. On hienoa, että olemme äänestäneet tänään näin hyvin, niin voimme saada parempaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä jatkossa. Kiitoksia kaikille. Onnittelut todellakin esittelijöille. Mutta emme ole vielä valmiita. Toivon, että voimme toimia nopeasti. Toivottavasti tästä ei tule liian monta sivua. Tämä oli jotain, jota toivottavasti voimme esitellä äänestäjille, vaan meistä että valiokunnalla on selkeä linja asiassa. Kiitos Castro ja Des. Kaikki ovat tästä samaa mieltä. Ja olemme kiitollisia teille. Tämä täytyy olla käytännössä toteutettavaa. Niin, että olemme samalla linjoilla, mikä kovasti helpottaa työtämme kovasti myös muissa asioissa. Kiitos. Nyt jatketaan kohtaan yhdeksään. Äänestys. Sitä ovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähennykset jäsenvaltiossa. Ja valmistelija Nikola Caputo. Ja puheenvuoro on teidän. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tästä mietinnöstä. Tämä on aika mutkikas mietintö ja tekninenkin. Ähm, kannat ovat olleet hyvinkin toisistaan eriäviä äh, ryhmän sisällä ja ryhmienkin välillä. Toivottavasti onnistumme äh, saamaan sellaisen kannan, joka edustaa koko alan etuja. Kiitos. w grupach e, były oddalone nie tylko między grupami, ale i w grupach, gdyż temat... Hyvä. Tiedämme, että tämä on vaikea kysymys. Kaikki ryhmät tietävät tämän. Kysymys on myös maatalousalan etujen suojelemisesta. Äänestetään 64. Hyväksytty. 65 puolesta. 64 oli hyväksytty kyllä. Mutta voidaan tarkistaa. 64 tarkistetaan. Dlaczego ja Albert na plus?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 Olen pahoillani, äänestin kyllä, mutta mikä oli 65 puolesta. Ei, vastaan. Hylätty. 66 puolesta. Vastaan, hylätty. 67 puolesta. Vastaan, hylätty. kahdeksan puolesta vastaa hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta hyväksytty. 75 puolesta vastaan hylätty. 76 puolesta vastaan hylätty. 77 puolesta hyväksytty. 78 Tarkistetaan 77 äänestys alkaa. hylätty. Seitsemänkymmentäkahdeksan puolesta vastaan hylätty. 79 puolesta vastaan hylätty. 80 ja 81 puolesta vastaan hylätty. 85 puolesta vastaan hyväksytty. 86 puolesta hyväksytty. 87 ja 8 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 89 puolesta vastaan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 91, toinen osa, 91, toinen osa puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. hyväksytty. 98 puolesta vastaan hylätty. 99 tarkistetaan 98 köstingää. Hylätty. 99 puolesta vastaan. Hylätty. 100. Noin Voitaisiinko tsekata tämä numero viisi? Tässä oli joku pieni väärinkäsitys käsittääkseni, eli siis tarkistus viisi. Se ei tullut ollenkaan selväksi tässä. Okei. Okay. E, otwieram na prośbę pani poseł Neutscher. Spraw... Selvä. Naschelin pyynnöstä tarkistetaan. Viisi. Esittelijältä äänestys alkaa. Tarkistus viisi. Okei, okay, zamykam. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa 91. Kyllä, kyllä. Ok. Eli sata. Äänestetään sadasta. Puolesta vastaan. Vastaan hyväksytty. Tarkistetaan sata. hylätty. 101 puolesta vastaan. Taitaa olla sama tulos hylätty. Mutta tarkistetaan 101. Pyydettiin 101 tarkistamista. Äänestys alkaa. Hylätty. 102 puolesta vastaan. Hylätty. 103 puolesta vastaan. Hylätty. 104. 104 puolesta vastaan hylätty. Seitsemän ja 105 puolesta hyväksytty. 106 puolesta vastaan hylätty. 107 puolesta vastaan hylätty. Tarkastetaan 107. Hyväksytty. Kahdeksan ja satakahdeksan ne ovat identtisiä puolesta. Hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan. Hylätty. kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. yhdeksän puolesta vast, hyväksytty, kymmenen myös esittelijältä puolesta hyväksytty, yksitoista puolesta hyväksytty, kompromissi seitsemän äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 117. Görling puolesta. Hyväksytty. 118 puolesta vastaan. Hylätty. Kaksitoista esittelijältä puolesta hyväksytty. 122 Mites Hyväksytty. Kolme tässä Carthy puolesta vastaa. Hyväksytty. Tarkistetaan. 13. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Hylätty. 15 puolesta hyväksytty. 16 puolesta hyväksytty. Tarkistetaan 16. Zamykam głosowanie nad poprawką 16. Äänestys Hylätty. 17. Hoibus puolesta vastaan. Hylätty. 18 puolesta vastaan. Hylätty. 19. Ei sitä äänestetäkään. Yksi esittelijältä puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Ja nyt 23 NU puolesta vastaan hylätty. Kaksi puolesta äänestys alkaa. Kompromissi kaksi. Äänestys loppuu. Hyväksytty. 26 Köstinger puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistetaan. 26. Hylätty. 27. ei kun 28 puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan tarkistetaan 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kolme puolesta vastaan hylätty. yksi puolesta vastaan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 33. Kto jest za? Poprawka. 33 puolesta. Hyväksytty. 34. Puolesta hyväksytty. 35 puolesta hyväksytty. 36 puolesta hyväksytty. 37 puolesta hyväksytty. 39 puolesta. 39 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 39. Zamykam przyjęta. Poprawka... Hyväksytty. Kolme. Puolesta. Hyväksytty. 40 puolesta. Edetään. 41 Flanagan puolesta vastaan Tarkistetaan. 41. Äänestys alkaa. Hylätty. 42 Carthy puolesta. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. 46 castingaa. Puheenjohtaja korjaa 49 puolesta vastaan. Tarkistetaan 49 äänestys alkaa. Głosowanie pod 49. Zamykam głosowanie. odrzucona. Kompromis... Hylätty. Kompromissi neljä. Kompromissi neljä. Hyväksytty. Ja nyt 55. Carthy puolesta vastaan. Hylätty. 56 puolesta vastaan hylätty. 57 puolesta vastaan hylätty. 58 puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusikymmentäkaksi 62 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten äänestetään lausunnosta kokonaisuudessaan muutettuna. Eli yhdessä tarkistusten kanssa äänestys on elektroninen ja alkaa koko mietintö siis ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelemme. Haluatko Estelle puhua? E Haluan kiittää kaikkia myös äh, toista valiokuntaa. My podziękujemy, to mamy taką samą prośbę. No niin, suuret kiitokset teille ja ihan niin kuin sanoin tuossa aiemminkin, niin hyvä, jos voimme valmistella tosiaan pari kolme sivua huomioita, jotka voidaan sitten lähettää yhdessä mm, eteenpäin tämän äänestystuloksen kanssa. Hienoa, tuhannet kiitokset vielä Kaputo. Ja nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Edelleen Äänestykset jatkuvat ja nyt vuorossa on edustaja Serao Santosin lausuntoluonnos EUn syrjäisimmistä alueista. Edustaja Serao Santos on todellinen asiantuntija tällä alalla ja muillakin <laughs> aloilla. Haluatteko käyttää lyhyen puheenvuoron? Olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente. Eu No kiitos puheenjohtaja. En ollenkaan tiennyt, että sain tässä vaiheessa nyt käyttää puheenvuoron, mutta kiitos siitä. Tämä on tärkeä seutsopimuksen artikla. Ja kyse on tosiaan yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistämisestä EUn syrjäisimmillä alueilla. Tämä on lausunto Regi-valiokunnalle eh, ja haluan esittää kiitokseni sihteeristölle avusta niin Agri-sihteeristölle kuin Regi, vastuuvaliokunnankin sihteeristölle. Kiitokset kollegoille tarkistuksista. Hyvin tärkeä oli myös yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa. Siinäpä se. Kiitos paljon. No niin, kiitokset teille, joten voimme toimittaa äänestyksen. Aivan ensin tarkistus numero Näitä on seitsemän Dantanilta. Sopiko, että äänestetään yhtenä ryhmänä? Tarkistus 1-7. Sopiko? Tarkistus 1-7 yhtenä ryhmänä. Hyvä, tehdään niin. Äh, eikö sovi vai? Kyllä vai ei? Jaha, tuolta sanottiin, että ei käy, niin mennään sitten yksitellen. Tarkistus 1 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Toinen tarkistus, kaksi puolesta hyväksytty. Kolme puolesta, hyväksytty. Neljä puolesta, hyväksytty. Viisi puolesta, hyväksytty. Kuusi puolesta, hyväksytty. Seitsemän puolesta, hyväksytty. Tarkistus 10. Eri verota puolesta, Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Kahdeksan puolesta. Vasta. Hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa tuo 11 koneellisesti. 11. Äänestys on alkanut. 11 Flanaganilta. Äänestys on päättynyt. Luulin, että hyväksyttiin, mutta katsotaan, mikä se tulos nyt onkaan. No, kyllä, hyväksytty. Tarkastus 13 puolestaan. 13 puolesta hyväksytty. 12 puolesta vast- hyväksytty. 14 puolesta vastaan hylätty. Vastus 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 Jaa, tarkistetaan 15 koneellisesti. Tehdään niin. 15. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kyllä se on hyväksytty. 16. Puolesta. Hyväksytty. 17 puolesta. Nostakaapa nyt käteen, hyvät kollegat, eihän täällä muuten äänestämisestä tule mitään. No niin, 17 hyväksytty. Koordinaattorit ennen kaikkea kädet ylös niin näin, että mikä on ryhmänne kantaa. 19 puolesta. Vastaan. Hylätty. 20 puolesta. Hyväksytty. 22 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi A. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 23 puolesta. Hyväksytty. 24 puolesta. Hyväksytty. 25 puolesta hyväksytty. Kompromissi B. Koneäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on käynnissä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten siirrytään kompromissiin C. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Sitten kompromissi D. Puolesta äänestys on, äänestys on alkanut. Kun äänestys tästäkin. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Siirrytään kompromissiin E. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus 48 puolesta. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Hylätty. 52 puolesta. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan hylätty. 54 puolesta hyväksytty. 55 puolesta vastaan hylätty. 56 puolesta ei, se onkin rauennut, koska 48 hyväksyttiin aiemmin. Hyvä, hyvä. Joten seuraavaksi tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 58 puolesta. Hyväksytty. 59 puolesta. Hyväksytty. 60 puolesta. Hyväksytty. 61 puolesta. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, lausuntoluonnos näin muutettuna. Ja tämä äänestys toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Przyjęta. W tej chwili już dalsza prace będą w komisji Regi 30 maja i na sesji. No niin, hyväksytty. Hienoa. Ja nyt tämä Eh, esitys toimitetaan sitten Rekille. Oliko esittelijä, valmistelijalla vielä sanottava? Olkaa hyvä. Eh, Haluaisin kiittää kaikkia tästä eh, ohjelmasta. Tällä ohjelmalla on erittäin tärkeitä vaikutuksia maaseutualueelle, erityisesti kun puhutaan etäisimmistä alueista. Me Następny punkt... No niin, sitten voimmekin äänestysten päätyttyä siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Pidetään viiden minuutin pieni tauko, mutta sitten saamme tässä sillä aikaa AC tuttua paikoillemme. Asiantuntijat ovat jo paikalla, eli vaikka tämä olikin tarkoitus aloittaa tämä kohdan käsittely kello 11, niin voimme varhaistaa sitä puolella tunnilla, niin saamme sitten työpakettiin aiemmin. Viiden minuutin tauko.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

Proszę Państwa, będziemy jednak zatrzymać. Przedłużyli... No niin, hyvät kollegat. Tässä ehkä tulikin hiukan pidempi tauko kuin mitä olimme, olimme ajatelleet, mutta nyt voimme sitten jatkaa tätä kokousta. Äh, jäseniä on paikalla ja toivon, että loputkin jäsenet palaavat taas paikalle kuuntelemaan sitten näitä asiantuntijoitamme. Ja niin kuin tuossa aiemmin totesin, kyse on tutkimuksesta, jonka itse olemme tilanneet. Kyse on toimintapoliittisesta tuesta tuottavuudelle tai kestävyydelle unionin maataloudessa kohti elinkelpoista maataloutta ja vihreää kasvua. Ja nyt tässä todella haluamme lisää tietoa kestävästä vihreästä kasvusta. Ja CREAPB Italiasta on tehnyt tämän tutkimuksen. Samoin Alankomainen ja saksalainen Leibniz ja Wageningen äh, tutkimustahot ovat olleet mukana siis yhdessä italialaisten kanssa. Tämä on mm, politiikkayksikkö Bn hoitama tutkimus kaiken kaikkiaan. Ja nyt tietenkin haluamme esittää äh, kiitoksemme äh, siitä, että vieraat ovat päässeet paikalle. Ja nämä tutkimukset ovat hyvin, hyvin tärkeitä meille ja meidän työllemme. On hyvin tärkeää mm, mm, tämä työ, mitä politiikkayksikkö tekee, ja sitten näin saamme hyödynnettyä myös ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemusta. Ja Tämä todella hyödyttää meitä omassa työssämme ja näemme, miten saamme lisättyä tuottavuutta ylipäätään eri eri tavoin. Tässä on tarkasteltu kestävää kehitystä eri kannoilta ja tässä myös tarkastellaan niitä välineitä, joita meillä on käytettävissämme kestävyyden tueksi. Tässä on myös joko poliittisia suosituksia, joiden tavoitteena on tehostaa voimavarojen käyttöä käyttöä ja tukea tätä kautta maatalouttamme. Meillä on valtavia, valtavia haasteita ja tosiaan haluan lämpimästi toivottaa tervetulleeksi esittelijämme Anna-Liisa Zetsä ja Roberto Henke, jotka todella Crea PBtä täällä Italiasta edustavat. Ja nyt, niin kuin aina, asiantuntijat saavat esitellä tämän tutkimuksen ja tämän jälkeen sitten jäsenillä on mahdollisuus käydä heidän kanssaan keskustelua. Asiantuntijoilla on 20 minuuttia aikaa alustukseen. Ehkä haluatte jakaa tämän ajan keskenänne, mutta 20 minuuttia siis käytettävissänne kaiken kaikkiaan. Tämä Tämän verran oli minulla sanottavaa ja näin, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja, minä pidän tämän esityksen, vaikka Roberto ja minä olemmekin yhdessä tehneet tämän tutkimuksen, mutta minä nyt aloitan tässä. Ensinnäkin halusin kiittää kiittää Euroopan parlamenttia ja maatalousvaliokuntaa siitä, että kutsuitte meidät esittelemään tämän tutkimuksen tänään. Tämän esityksen rakenne on seuraavanlainen. Aloitamme ensin tavoitteista, sen jälkeen näistä kaikkein tärkeimmistä löydöksistä. Ensinnäkin kerromme päätrendeistä, kerromme kokonaistuottavuudesta ja siihen liittyvistä termei, trendeistä. arvioimme myös maatalouspolitiikan välineitä ja sitten esittelemme teille muutamia tapaus, keissejä, tapauksia. Kuten tiedätte, niin tämän Tutkimuksen tavoite oli analysoida kokonaistuottavuutta ja resursseja, jotta voisimme ymmärtää, miten voisimme tukea vihre- viherryttämistä ja kestävää intensifiointia. Yksi äh, lähestymistapamme tähän tutkimukseen on se, että emme käsittele ainoastaan maatalouspolitiikkaa, vaan kaikkia niitä rakennepolitiikkoja, kansallisia ja yhteisön politiikkoja, jotka vaikuttavat tuottavuuteen ja kestävyyteen. <clears throat> Olemme käyttäneet tietynlaista tuotannon analysointipuitteistoa, joka mahdollistaa sen, että voimme erottaa kestävyyden tuottavuudesta. Haluamme ottaa huomioon myös Ähm, maatalousalan kasvun. Sehän on yksi kokonaistuottavuuden elementti ja äh, pyrimme äh, auttamaan tämän tutkimuksemme äh, pyrimme auttamaan myös panostuksen, panostuksen parantamista niin, että ei ainoastaan paranneta, yritetä parantaa tuottavuutta. Tämä on tärkeää, koska nämä kaksi seikkaa liittyvät toisaalta tutkimuspolitiikkaan, toisaalta kilpailukykyyn, hinta, laatu, asioihin ja niin edespäin. Meidän omassa työssämme pidämme, lähdemme tietysti, tietysti siitä, että että kilpailukyky on yksi tekijä, jolla arvioidaan maatalouden dynaamisuutta. Tästä ää, äh, kuvasta näette, miten tuotannon kasvu on muuttunut. Tehän tiedätte, että maataloustuotanto on Euroopassa pysynyt ja myönteisen kasvun äh, tiellä. Ja tämä Mut, mutta äh, nyt viime aikoina se on vähentynyt. Kasvu on muuttunut negatiiviseksi. Tuotanto, siis kokonaistuottavuus on kasvanut, vaikka panostuksen ja maatalousalueen ala on vähentynyt. Ja jos katsotaan tätä sinistä osaa, niin se kuvaa kokonaistuottavuutta, kun taas nämä punaiset pylväät kuvaavat maatalousmaan pinta-alaa. Ja voitte huomata, että se on ehkä muuttunut kaikkein eniten. Ja jos ajatellaan itse jäsenvaltioita, niin eri jäsenvaltioissa tulokset ovat tietysti keskenään erilaisia. Tämä kuva kuvaa vain Euroopan keskiarvoa. Tämän perusteella ei vielä voida tehdä johtopäätöksiä yksittäisten maiden tilanteesta. Ja tästä voimme nähdä, mitä viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana Euroopassa on tapahtunut. Meillä on tiettyjä jäsenvaltioita pohjoisessa, ja sitten meillä on eteläisiä jäsenvaltioita, samoin kuin meillä on myös läntisen, läntisen ja itäisen, eli viimeisimpiä liittyjämaita. Jos katsotaan Pohjois-Eurooppaa, niin siellä kokonaistuottavuus on jatkuvasti kasvanut, kun taas Etelä-Euroopassa meillä on negatiivista tuotannon kasvua. Eli kokonaistuottavuus äm, ei ole voinut kasvaa, koska innovaation taso ei ole ollut riittävä. Ja myös maa-alaa on menetetty. <clears throat> Tämä punainen äm, pylväs kuvaa nimenomaan maa-alaa ja sitten sitten oranssi panostusta per alue. Ja itäisessä Euroopassa tuottavuus ja maa-alan käyttö eivät ole millään muotoa tasapainoisessa suhteessa keskenään. Ja jos ajatellaan resurssituottavuutta, ja erityisesti maataloudessa käytettäviä luonnonvaroja, niin on muistettava, että kestävyys ja resurssitehokkuus kulkevat rinta rinnan käsi kädessä. Tästä kuvasta, tämä on aika mutkikas, mutta tästä kuvasta näette, että tuottavuuden kasvu liittyy ö, ähm, läheisesti hiilen käyttöön ja maa, kasvihuonekaasujen päästöjen muuttumiseen. Tämän kuvan yläosassa – on sellaisia maita kuin Hollanti, Saksa, Puola, Bulgaria, Tanska, joissa tuotanto on ollut kasvussa ja samanaikaisesti kuitenkin päästöjen määrä on vähentynyt. Nämä ovat sellaisia maita, jotka ovat olleet kestävän intensifikaation tiellä. Kun taas katsotaan, jos taas katsotaan tämän kuvan alaosaa, <clears throat> niin, tai siis oikeastaan tämän yläosan vasenta puolta, niin sieltä näette sellaisia maita kuin, kuten vaikkapa Italia ja Unkari ja Kypros. Sielläkin päästöt ovat vähentyneet, mutta samanaikaisesti myös tuotanto ja tuottavuus ovat vähentyneet. Eli tuottavuus ja päästöjen vähentäminen ovat pysyneet suurin piirtein samoilla tasoilla, eivät Ja jos, jos katsotaan tämän kuvan alaosaa, niin voidaan todeta, että maat todellakin eroavat vahvasti keskenään kestävyyden ja intensifikaation suhteen. Tästä kuvasta niin ikään näet näette, kuinka tuotanto on kasvanut. Ja tämäkin liittyy edelleen kasvihuonekaasujen kasupäästöihin verrattuna tuottavuuden kasvuun. Tästäkin kuvasta näette, että ähm, Esimerkiksi Hollannissa kokonaistuottavuus on kasvanut ja samanaikaisesti hiilen käyttö ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttö ja päästöt ovat vähentyneet. Myös typpeen, typpipäästöihin pätevät samat lainalaisuudet kuin tästä kuvasta näet, kuten tästä kuvasta näette. Jos ajatellaan vaikka keskiarvoja jäsenvaltioissa vuosina 2012 ja 2014, niin typpipäästöt poikkeavat maittain aika paljonkin. Kuten sanoin, niin olen tässä halunnut vertailla tuottavuutta ja kestävyyttä ja ottaa huomioon tiettyjä äm, tekijöitä, muuttujia, jotka saattavat liittyä esimerkiksi maatalouden rakenteellisiin seikkoihin. Jos ajatellaan vaikkapa ää, tutkimusvarojen käyttöä maita, jotain ja verrataan näiden varojen käyttöä, tutkimuksen, tutkimusvarojen käyttöä maatalouden kokonaistuotantoon, niin tästä kuvasta näette, että esimerkiksi Ruotsissa nämä suhdeluvut ovat paljon pienemmät kuin vaikkapa Irlannissa. Eli joissain maissa tutkimusvaroja käytetään paljon enemmän kuin tietyissä maissa, mutta Tämä, tämä rahankäyttö ei yksinään selitä vielä maatalous, maatalouden kokonaistuotannon ö, ö, eroavaisuuksia. Siihen liittyvät esimerkiksi vedenkäyttö ö, verotus. Joissain maissa ö, on sitä paitsi sellaisia verotuskäytänteitä, jotka suosivat tutkimusta ja innovaatioita. Esimerkiksi Ranskassa ja Hollannissa annetaan paljon tukia esimerkiksi startup-yrityksille tai nuorille viljelijöille. Muitakin eroavaisuuksia maiden väillä on. Esimerkiksi ympäristöpolitiikat vaihtelevat maittain ja on maita, joissa tietynlaista maataloustuotantoa verotetaan erityisesti tällaista raskaampaa, ympäristön kannalta raskaampaa tuotantoa. Myös erilaisten markkinavälineiden käyttö maittain vaihtelee. Joissain maissa verotetaan kasvinsuojeluaineiden tai torjunta-aineiden aineiden käyttöä, joissain taas ei. Joissain maissa käytetään myös muita kuin markkinavälineitä, esimerkiksi sääntelyä. Sääntelyn keinoin pyritään viherryttämään maataloustuotantoa. Ranskassa on niin sanottu Grenelle-laki, joka tuli voimaan vuonna 2012. Irlannissa on otettu käyttöön niin kutsuttu Origin Green Program – joka suosii kestävää kehitystä. Ja Tanskassa on niin kutsuttu Danish Green Growth Strategy. Se liittyy muun muassa lannoitteiden käyttöön tai käyttämättömyyteen. <clears throat> Myös muitakin muuttujia toki on esimerkiksi viljelijöiden ikä ja koulutustaso vaihtelevat kes- maittain hyvinkin paljon. No, tätä kuvaa on aika vaikea tulkita, mutta me olemme pyrkineet arvioimaan tuottavuuden, tuottavuuteen liittyviä trendejä ja sosiotaloudellisia tekijöitä eri eu maissa sellaisia tekijöitä, jotka ovat omiaan stimuloimaan vaikkapa investointeja. Meillä on täällä sellainen maiden ryhmä, kuten Hollanti, Ranska ja Saksa, jotka ovat toimineet niin, että kokonaistuotanto on kasvanut. Ja samanaikaisesti, vaikka kokonaistuottavuus on kasvanut, niin näissä maissa on onnistuttu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja typpi päästöjä. Yleensä mitä enemmän käytetään varoja tutkimukseen ja kehitykseen, niin sen parempi on ollut, ovat olleet, sen paremmat ovat olleet ympäristövaikutuksetkin. Mutta sitten on sellaisia maita esimerkiksi Itäisessä ja Etelä-Euroopassa, joissa kokonaistuottavuus ei ole ollut riittävää. Se ei ole pystynyt kompensoimaan esimerkiksi viljelymaa-alan vähentymistä. No, muutamia tärkeimpiä tutkimustuloksia. Voisimme sanoa, että että on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat menestyksekkäästi liikkuneet kohti kestävyyttä ja intensifikaatiota. <clears throat> Näissä maissa on sellaisia politiikkoja maat, yhteisen maatalouspolitiikan lisäksi, jotka ovat vaikuttaneet näihin kehityskulkuihin. Ja on muistettava, että politiikan johdonmukaisuus niin Euroopan tasolla kuin paikallisestikin on avaintekijä, jos halutaan vihreää kasvua. Ja jos ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, sen tiettyjä välineitä, niin on muistettava, että tämän yhteisen maatalouspolitiikkamme yleinen uudistus on tuonut muassaan kaksi tärkeää välinettä. Yksi on elinkelpoinen tai kestävä ähm, tuottavuus ja toinen ovat tällaiset innovaatiokumppanuudet. Tästä kuvasta ähm, näette, miten maataloustuotanto on kasvanut ja miten tuotannon erottaminen, äh, tuen erottaminen tuotannosta on vaikuttanut tilanteeseen. Tästä kuvasta näette myös, millä tavalla kasvihuonekaasujen päästöt ovat kehittyneet. Voidaan nähdä, että pikkuhiljaa kasvu, joka alun perin oli melko vakaata, on alkanut eriytyä Eli voimme todeta tämän kuvan perusteella, että ympin uudistus on vastannut tavoitteitaan siinä mielessä, että tuottavuus on kasvanut kestävällä tavalla. Erityisesti pohjois- pohjoisen Euroopan maissa kasvu on ollut melko vakaata. Eteläisten maiden osalta voidaan erottaa oikeastaan kolme vaihetta. Ensinnäkin oli tämän komissaari Fischlerin uudistus. Se on yksi vaihe. Tämän Fisherin uudistuksen jälkeen eteläisissä maissa tuottavuus ja maankäytön tuottavuus ja maankäyttö saavuttivat paremman tasapainon. Ja tämän jälkeen alkoi kestävämpi kasvu ja toisaalta päästöjen väheneminen parani. Jos analysoidaan yksityiskohtaisemmin ympin välineitä, niin voidaan todeta, että olemme menossa kohti sellaisia välineitä, joita voidaan kuvata tällaisiksi win-win-välineiksi, eli niin tuottavuus kuin kestävyyskin ovat parantuneet. Jos ajatellaan tätä toista, niitä ympin välineitä, joiden tarkoitus on parantaa kestävää tuotantoa, <clears throat> niin itse asiassa meillä on useita tällaisia välineitä. Ja me olemme analysoineet erityisesti tapaus, siis tällä tavalla keissinä Itä- Italiaan hevialaa, hedelmä- ja vihannesalaa. Ja olemme todenneet, että esimerkiksi tuottajajärjestöjen yhdistymisen avulla on voitu päästä kohti parempaa taloudellista kestävyyttä ja tuotannon kestävyyttä. Ja näyttää siltä, että tällainen väline on hyvä keino vastata tuottavuuden kasvun ja kestävyyden haasteisiin. Meidän tapaustutkimuksemme osoittaa, että on tärkeää toteuttaa myös näitä laatumerkintä käytänteitä. Esimerkiksi Pohjois-Italiassa jopa 80 prosenttia tuotannosta on hyötynyt alkuperämerkinnöistä ja laatumerkinnöistä. Ja voidaan todeta, että sekä viljelyalan kasvaminen että laatu ovat kulkeneet käsi kädessä, kun puhutaan nimenomaan luomutuotannosta. <clears throat> Olemme myös analysoineet sitä, mitkä voisivat olla kolikon kääntöpuolia, eli tässä on ollut paljon hyvää, mutta mutta joitain miinuspuoliakin on. Eli tuottajajärjestöjen toimintaa voisi vielä vahvistaa, myös innovaatioita ja koulutusta voitaisiin parantaa. Erityisesti tilojen omistajien koulutusta voitaisiin parantaa myös hallinnon alalla. Sitten on ö, muitakin ö, tekijöitä, jotka eivät välttämättä liity ympiin, mutta ö, jos ajatellaan vaikkapa ö, reiluja käytänteitä elintarviketuotantoketjussa. Ne eivät välttämättä liity pelkästään maataloustuotantoon, vaan yleisesti markkinoiden toimivuuteen. Niissä olisi aina parantamisen varaa. Ja komission kanssa teemmekin yhteistyötä tällä saralla. Yksi sellainen väline, jota olemme seuranneet, on ollut tämä niin kutsuttu eurooppalainen innovaatiokumppanuus ja sen toteuttaminen. Tässä yhteydessä, tässä, siis tässä kohtaa ollaan vielä ihan lapsen kengissä, enkä oikeastaan voi sanoa tästä muuta kuin, että että kaikki eurooppalaiset maat ovat kyllä suhtautuneet hyvin näihin innovaatiokumppanuuksiin, ovat vastanneet niihin myönteisesti. Ja tiettyjä miinuspuoliakin tietysti on niin yhteisön tasolla kuin jäsenvaltioidenkin tasolla. Ennen kaikkea jos ajatellaan tutkimusta ja innovaatiota, niin mm, tutkimusta ja innovaatiota ei ole ehkä riittävästi korostettu. Myös ohjelmoinnissa on ollut ongelmia siinä mielessä, että joskus alueiden ja jopa jäsenvaltioidenkin kesken on ollut päällekkäisyyttä, eli on ollut päällekkäistä tutkimusta. Tällainen päällekkäisyys on asia, josta tulisi päästä eroon. Samoin hallinnolliset menettelyt ovat ehkä joskus liian rankkoja. Olemme myös todenneet, että olisi hyvä antaa enemmän kannustimia eri sidosryhmille osallistua näihin kumppanuuksiin. Ja kun ajatellaan vielä innovaatioita, niin on tärkeää, että tutkimuksessa vastataan nimenomaan käytännön tarpeisiin ja kysyntään. Ja sitten ihan lopuksi Jos vedän tässä vähän lankoja yhteen, niin voidaan todeta, että yhteinen maatalouspolitiikka on kokenut merkittäviä muutoksia. Tutkimuksella on ollut selkeä vaikutuksensa näihin uudistuksiin. Kaikki uudistukset eivät ole välttämättä tuottaneet toivottua tulosta, erityisesti sen vuoksi, että sääntöihin on annettu tiettyjä poikkeuksia ja siksi jäsenvaltioiden käytössä oleva ähm, joustavuus äh, uudistuksen täytäntöönpanossa on äh, vaihdellut aika paljonkin, no, mutta tästä tulemme keskustelemaan äh, myöhemminkin parlamentin ja komission kanssa. Monet jäsenvaltiot ovat käyttäneet täysimittaisesti joustavuutta, joustomahdollisuuksia hyväkseen, ja tällä on ollut tietysti vaikutuksia siihen, miten uudistukset ovat toteutuneet ja minkälaisia vaikutuksia tällä ympin uudistamisella on ollut. Ja jos ajatellaan vaikkapa innovaatiota ja kestävää elintarvikkeiden tuotantoa, niin uudet teknologiat ovat tietenkin vaikuttaneet myönteisesti näihinkin asioihin innovaatioilla viittaan esimerkiksi etävalvontaa ja sellaista. Ne ovat erittäin tärkeitä teknologioita, jotta maataloustoiminnassa ja viljelytoiminnassa päästään kohti parempaa kestävyyttä. Tietysti hallinnolliset menettelyt ovat mutkikkaita ja se saattaa vähentää viljelijöiden Ähm, halua ottaa käyttöön uusia toimia. Tähän asiaan täytyy kiinnittää huomiota. Sitten vielä ihan nopeasti. En nyt aio mennä yksityiskohtiin tämä, tästä kuvasta puhuessa, niin tämä on aika mutkikkaan näköinen kuva, mutta haluan vain todeta, että me olemme tehneet erilaisia tapaustutkimuksia kestävästä intensifikaatiosta, jota voidaan toteuttaa tilatasolla tai alueen tasolla. Ja tähän liittyy muun muassa sellaisia asioita kuin resurssien tehokas käyttö ja tehokas viljelyalan käyttö. Tässä on ehkä kyse uudenlaisesta lähestymistavasta ja se liittyy myös läheisesti alueelliseen kehitykseen. Me olemme myös tehneet viisi e, eri tapa, tapaustutkimusta e, viljelykäytänteistä. <clears throat> Yksi liittyy, tai ne liittyvät e, innovatiivisten teknologioiden käyttöön Italiassa. Olemme tehneet ö, esimerkiksi tutkimuksen tehokkaasta vedenkäytöstä, luomu, viljelystä. Olemme tehneet myös Hollannissa tutkimuksen viljely, siis näistä vil, viljelylajeista ja viljelykelpoisista lajikkeista. Niin ikään olemme tehneet tutkimuksen hollantilaisilla maitotiloilla ja niin edespäin. Ja olemme todenneet, että teknologian hyväksikäyttö ovat omiaan parantamaan sekä kokonaistuottavuutta että kestävyyttä. Näiden välillä ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja tai trade-offeja. Jos viljelijät onnistuvat ottamaan käyttöön ja omaksumaan kestäviä viljelytapoja, niin se edellyttää tietysti poliittisia toimia ja johdonmukaisuutta. Viljelijät, kuten monissa tapaustutkimuksissamme olemme todenneet, niin viljelijät vieroksuvat riskien ottamista, sellaisten riskien, jotka liittyvät mm, uuteen teknologiaan. Ja jotta voimme varmistaa sen, että viljelijät suhtautuisivat myötämielisemmin näihin asioihin, niin tarvitaan tiedottamista. Siksi kouliminen on tärkeää. Ja me voisimme saada tällaisen myönteisen kehän aikaan, jos ää, omaksuisimme yhteisiä politiikkoja ja yhteisiä periaatteita, joiden avulla voisimme luoda myönteisen mielipideilmaston, joka suosii innovaatioita, myös teknisiä innovaatioita. Ne, ne ovat kuitenkin loppujen lopuksi avaintekijöitä jos halutaan menestyä kestävyyden tiellä. Ja vielä ihan lopuksi ää, äh, pari sanaa investoinneista. Tällainen kestävä ää, äh, intensifikaatio edellyttää investointeja. On investoitava uusiin teknologioihin ja infrastruktuureihin. Jos puhutaan esimerkiksi maankäyttö, käyttöön liittyvistä aloitteista paikallisella tasolla, niin se edellyttää sitä, että ollaan innovaatiomyönteisiä ja muutosmyönteisiä. Eli muutama suositus. Kestävä intensifikaatio ja viherryttäminen edellyttävät sitä, että hienosäädämme ympin välineitä niin, että ne ovat omiaan viemään meitä kohti näitä tavoitteita. On erittäin tärkeää, että eri tavoitteet ja välineet yhdistetään keskenään niin, että molemmat edesauttavat kestävää intensifikaatiota intensifikaatiota niin, että löydämme sellaisia win-win ratkaisuja, joiden avulla meidän ei tarvitse kompromittoida tai tehdä kokonaistuottavuudesta ja kestävyydestä toisiaan poissulkevia. Olemme sitä mieltä, että tämä on mahdollista. Mutta jotta voisimme e, siirtyä tehokkaasti kohti e, tällaista tilannetta, niin tarvitsemme parempaa kommunikaatiota. meidän täytyy viestiä niistä tavoitteista, joita haluamme saavuttaa. Meidän täytyy myös viestiä välineistä, joita on käytössä, ja myös tutkimustuloksista. E, tämä edellyttää parempaa vuoropuhelua tiedeyhteisön, poliitikkojen, viljelijöiden, välillä ja myös sen teollisuuden välillä, joka tuottaa näitä uusia teknologioita. Kiertotalous on, ja kiertomaatalous on meidän mielestämme yksi avainelementti, jos halutaan vahvistaa vihreän kasvun mahdollisuuksia maataloudessa. Siksi on erittäin tärkeää vahvistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa entisestään. Niin, minäpä tässä nyt pikkuhiljaa lopettelen ja haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte. Tämä viimeinen dia <clears throat> kertoo teille. Siinä kerrotaan äh, kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka ovat osallistuneet tähän tutkimustiimiin ja sen tekemään työhön. Täällä muun muassa kollegani Roberto Henke, joka edustaa tätä Italian maataloustutkimusneuvostoa myös Wageningen Economic Research Hollannissa osallistui tähän samoin saksalainen instanssikin. Okay, bardzo, bardzo dziękuję. Suuret, suuret kiitokset teille. Näin saatoimme oikeastaan myöntää teille hiukan ylimääräistä puheaikaakin, koska tämä oli toden totta hyvin, hyvin mielenkiintoinen esitys. En halunnut keskeyttää teitä. katsoen, että tämä oli todella, todella kiinnostavaa ja aihe on niin tärkeää, että saitte nyt hiukan ylimääräistä puheaikaa. Ja jos arvoisat jäsenet teille sopii, niin tehdään niin kuin aina. Avataan keskustelu jäsenet saavat esittää kysymyksiä, huomioita liittyen tähän erittäin, erittäin mielenkiintoiseen aiheeseen, joka toden totta on keskeinen tulevaisuudellemme. On hyvin tärkeää, että saamme tämän kaltaista tietoa ja tällaista työtä. Todella arvostamme kovasti tekemään työtä. Ja nyt ensimmäisenä edustaja Lennon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on monimutkainen aihe ja tässä on paljon keskenäisiä kytkentöjä. Tämä viimeinen kuva oli erittäin opettavainen. Asiat todella ovat monimutkaisia. Ja voidaan kysyä, mitä on kestävä maatalous? Kestävä maatalous. Se, mikä minua puhuttaa liittyvässä esityksessä oli, että yhdistitte kaksi sanaa. Intensiivinen viljely, sen lisääminen ja vertaminen. En tiedä, voiko intensiivisyyttä lisätä ihan loputtomiin ja pysyä kestävässä viljelyssä. Meillä on muutama kysymys. Ensinnäkin tutkimuksesta. Minkälaisia, miten näitä eri tutkijoiden eri maiden tuloksia voidaan levittää? pidä tehdä tehdä tutkimusta tutkimuksen vuoksi. Sitä pitää myös toteuttaa. Ja sitten puhutte todetaan että verotuksesta. Mikälainen vaikutus sillä on? Tämä voi tuoda kiinnostavia tuloksia. On myös toinen kysymys, joka koskee tuottavuuden laskua sen jälkeen, kun tuki ei enää ole sidottu tuotantoon. Onko teillä tämän kytköksen poistamisen vaikutuksista tuloksia. Meillä on paljon muitakin kysymyksiä. Oletteko esimerkiksi miettineet biopolttoaineiden vaikutusta ja miten energiadirektiivin muuttaminen tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan etanolin ja biodieselin asemaan? Ja sitten minkälaisia vaikutuksia maaseudulla näillä muutoksilla olisi? Paljon kysymyksiä ja haluaisin vastauksia. Seuraavaksi Erans Garcia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan todella lämpimästi kiittää teitä tästä esityksestänne, tästä tutkimuksesta. Olipa hyvin mielenkiintoista kuultavaa ja kuuntelin todella suurella mielenkiinnolla ja keskittyneesti teitä, mutta yksi asia, joka mielestäni on keskeinen, jäi uupumaan, nimittäin viljelijöiden ikä ja koulutus. Olisi äärimmäisen mielenkiintoista tietää, mikä on eri jäsenvaltioissa aktiivisten viljelijöiden keski-ikä ja mm, mitenkä kiinnostuneita he ovat innovaatioista, uusista tuotantotavoista ja niin edelleen. Ja mm, olisi todella mielenkiintoista kuulla, että kuinka suuri kysyntä on ikään kuin innovaatioille. Olemme kokeneet koko joukon uudistuksia maatalousalalla. Ja tietenkin tämä on nyt siis ihan henkilökohtainen mielipiteinen, mitä aion tässä sanoa, mutta tämä, että kun me e, e, Euroopassa teemme tällaisia keskipitkän aikavälin väliarvioita, niin mielestäni erilaiset muutokset kesken monivuotista rahoituskehystä aiheuttavat epävarmuutta viljelijöille. Aiemmin viljelijät saattoivat tietää, että seuraavat seitsemän vuotta samat säännöt tulevat olemaan voimassa koko rahoituskehyksen ajan. Mutta nyt syntyy suurta epävarmuutta, kun väliarvio tehdään kesken kautta Ja tämä on hyvin vaikeaa viljelijöillemme. Heillä ei ole varmuutta. He eivät voi tietää, mikä on tilanne kolme ja vuoden, puolen vuoden kuluttua. Tämä on nyt tämän mm, yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen health checkin aikaansaama ongelma. Ja mm, pidän tätä kyllä suurena ongelmana ja olisi erittäin hyvä myös kilpailukyvyllemme, jos olisi enemmän varmuutta toiminnassa. Kiitos. Edustaja Oaso, olkaa hyvä. Oui, merci, Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi sanoisin, että maatalouden erityispiirre on Ranskan maatalous. Ranska on ostanut paljon edistystä. Olet ihmisiä, jotka kunnittavat ympäristöä, yritysten johtajat kunnittavat ympäristöä, heidän koulutuksensa erittäin hyvä, he hallitsevat ammattinsa. Uskon, että voimme vähintäänkin ylläpitää, jopa parantaa tuotannon tasoa kestävällä maataloudella. Ajattelen esimerkiksi hydrometrian käyttöä, esimerkiksi kosteiden mittausta. Ja, ja, ja viljelijät käyttävät esimerkiksi kasvinsuojeluaineita oikeissa oloissa, ja mikä merkitsee, että kasvit ovat hyvässä kunnossa – ja ne absorboivat torjunta-aineet parhaiten. Ja tämä vähentää Kalle 30 prosentilla enemmänkin torjunta käyttöä. Eli tässä tapahtuu paljon edistystä tiloilla. Eli minusta kestävyys ja kasvanut tuotanto voivat hyvinkin kulkea käsikädessä. Pani poseł Hojbusz. Edustaja Hoibus, seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos esityksestä. olipa kiinnostavaa. Tekin totesitte, että viljelijät epäröivät investointejaan tai uuden teknologian käyttöönottoa No niin, sitten tietenkin myös investoinnin taloudellisuus tulee ottaa huomioon. Jos kuvittelisin, että toteutan investoinnin vaikkapa tuotannon lisäämiseksi alalla, jolla lisätuotanto, niin tuotannolle ei ole kysyntää, niin tietenkin ihan talouden nimissä – minun täytyisi tätä investointia lykätä. Eli kun puhutaan intensifioinnista, niin kun tuotamme lisää, niin meidän täytyy tietenkin tietää, että mikä on markkinatilanne, missä saamme kaupaksi lisätuotantomme. Mielestäni Euroopassa ei tarvita lisätuotantoa. Markkinat ovat jo hyvinkin saturoituneet pitkälti, joten tällöin kun markkinoita ei ole, kun kysyntää ei ole, niin mihin tarvitaan lisätuotantoa tai eh, tuotannon intensifioimista. Te vertasitte tätä intensifioimista myös esimerkiksi eh, päästöihin ja siihen, mitä, mitä voitaisiin ympäristöteknisesti tehdä tai miten asiat voitaisiin hoitaa paremmin ympäristön kannalta. Mutta oletteko eh, tarkastelleet myös maaperää, maaperän eliöstöä, jos joissain olosuhteissa – Äh, intensifioi äh, tuotantoa, niin miten se vaikuttaa maaperän kuntoon, vai onko katsottu vain vaikkapa päästöjä tai erosiota? Olisi ehkä muitakin indikaattoreita, otettiinko ne huomioon? Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Bokovic. Najlepša hvala za zelo zanimivo studio, ki... Kiitoksia. Kiitos. Kiitän tästä hyvin, hyvin mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Oikein hyvä lähtökohta eh, tuleville suunnitelmillemme ja tulevalle YMPlle kaiken kaikkiaan. Tässä pari ristiriita. Kun puhutaan yhtäältä kestävyydestä ja intensifioimisesta, niin ne ovat tietenkin kaksi eri asiaa, mutta kyllähän nämä, ne voidaan saavuttaa myös samanaikaisesti, eli uusilla teknologioilla voidaan lisätä tuotantoa, mutta samalla tehdä se kestävästi. Tämän ää, nyt kuulin, kun tutkimusta ne esittelitte, eli me tarvitsisimme vielä teidän mukainen lisää tietoa, jos haluamme kestävää maanviljelyä tulevaisuudessa ja jos haluamme kunnollisen kiertotalouden myös maatalousalalle, koska kyllähän maatalouden täytyy tulla tulla myös osaksi tätä kokonaisuutta. Mielenkiintoisia asioita kuulimme tutkimuksestanne ja Euroopan unionilla on itse asiassa suuri ongelma, nimittäin se, että mm, maatalous on siirtymässä kohti luoteis-Eurooppaa kohti pohjoista ja äh, luodetta. Ja ilmeistä on, että Pohjois-Eurooppa on hyvin menestyksekäs, siellä tuotanto lisääntyy vastoin kuin äh, sitten taas Etelä-Euroopassa taikka äh, niin kutsutuissa siirtymämaissa. Ja tätä täytyy kyllä mielestäni pohtia, pohtia oikein perusteellisesti, sillä jos puhutaan tästä intensifioimisesta, ähm, äh, niin äh, kyllähän äh, Keski-Eurooppaan tai Etelä-Eurooppaan verrattuna Pohjois-Euroopassa tuotanto on tehokkaampaa ja intensiivisempää ja kestävää, kestävää maatalouttahan meidän ja kestävää viljelyähän meidän täytyy tässä tukea integroitua maataloutta, mutta samalla täytyy luoda olosuhteet, edellytykset sille, että tuotantoa ja tuottavuutta saadaan lisättyä myös äh, Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa. Itse tulen Sloveniasta ja olen kyllä havainnut usein seuraavaa. Monet äh, YMPn toimet ovat oikein hyviä, mutta tuottavuus äh, vähenee huomattavasti jopa romahtaa. Usein ehkä ei ole, ei ole niinkään kiinnostuneita tuottavuudesta, vaan pikemminkin siitä, että viljelyala saadaan käyttöön ja on käytössä. Mielestäni meidän täytyy tukea myös uusia teknologioita, moderneja teknologioita. Ne täytyy saada käyttöön myös maaseudulla, maatalousalalla ja YMPssä tämä täytyy ottaa huomioon. Tarvitaan toimia, jotka myös lisäävät liikkuvuutta maataloudessa ja yhteys tuottavuuden ja tietenkin tuotannon ja kysynnän välillä. Tätä yhteyttä on vahvistettava. Nyt puhutaan vaikkapa älykkäistä kylistä, smart villages – ja nyt todella tarvitsemme tällaisia toimia, jotta saamme innostettua nuoria viljelyn pariin ja saamme uusia toimijoita alalle ja saamme kestävää maataloutta. Samalla meidän täytyy ottaa huomioon elintarvikeketjun ongelmat. Näitä ongelmia täytyy välttää ja siihen tarvitaan myös suora myyntimahdollisuutta. Onnittelen teitä. Tämä oli todella erittäin hyvä tutkimus. Se tarjoaa oikein hyviä vastauksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitos. Edustaja Rope. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puhujille ja kiitos tutkimuksen esittelystä. Se on hyvin tärkeä tutkimus. Kävitte järkevästi läpi EUn tilannetta, tunnistitte maita, joissa on eroja, pienempiä tai isompia. Arvioitte, mitkä maat ovat edenneet paremmin, mitkä vähemmän. Saatan jälleen huomata, että jäsenmaiden kesken on valtavia eroja. Lännen ja idän, pohjoisen ja etelän välillä on runsaasti eroja. Eli meillä ei voi olla yhtä yhtäläistä maatalouspolitiikkaa kautta Euroopan, jos haluamme tuloksia näiden erojen suhteen. Näemme eroja jäsenvaltioiden kesken, mutta myös niiden sisällä. Sanoitte, että jäsenvaltiolla on paljon toimivaltaa maataloudessa, mutta ehkäpä tulevaisuudessa meidän pitäisi ajatella, että toimivalta rajoittuu, tästä rajoitetaan, jotta saataisiin enemmän yhteisiä tuloksia. Mutta meillä meni vähän ohi. Miksi mielestäni nuo erot ovat niin valtavia? Mainitsitte Itä-Euroopan äh, maita, jossa viljelijöiden keskikä kasvaa, tilakoko pienenee. Miksi? Jos emme perustavia syitä tunnista, emme saa mitään tuloksiakaan. Estelemme vain ongelmia syyttä tuntematta silloin. Nämä perustavat syyt ovat varmaan mukana tutkimuksessa, ettei ole vain maininnut niitä tässä esityksessänne. näemme, että kulurakenne on aika samanlainen eri asemassa, esimerkiksi Hollannissa. Itämeren alueella maanviljely on kehittynyt vasta 90-luvulta lähtien. Ennen sitä maanviljelystä ei välitetty sinänsä, sitä ei ikään kuin ollut olemassa – länsimaissa taas on pitkät perinteet. Aloitimme oman maataloutemme kehittämisen vasta kymmenen vuotta sitten. Mihin suuntaan näiden maiden pitäisi mennä? Sanoit ihan selvästi, että pitäisi ajatella enemmän innovointikumppanuutta. Meillä pitäisi olla kohdistettu ohjelma – jossa viljelijät saisivat enemmän tietoa innovoinnista. Esimerkiksi minkälaista innovointia on Tanskassa, Hollannissa, Ruotsissa. Ja näemme, että myös viljelijöiden tuloissa on valtavasti eroa. Länsi-Itä-akselilla ero on kolminkertainen, mutta kulurakenne on samanlainen, joten idässä ei riitä rahaa investointeihin. Viime aikoina olemme nähneet, että niissä maissa, joissa tuottavuus on alhainen ja tietotaso on alhainen, siellä tuotantohinnat ovat paljon alhaisemmat kuin perinteikkäimmissä maissa. Eli edessä neuvotteluvoima on heikempi kuin lännessä. Siellä osastoiminnan aste on 7-80 prosenttia, Itä-Euroopassa 10-20. Eli viljelijöillä ei ole neuvotteluvoimaisa mahdollisuuksia saada korkeampia tuloja, eikä meillä ole myöskään alakohtaisia järjestöjä, jotka voisivat asettaa korkeampia koulutustavoitteita. Kysyisin vielä yhdestä asiasta. Pari vuotta sitten olemme luopuneet maitokiintiöistä. Miten se vaikuttaa tuottavuuteen ja maaseutuun? Miten tämä houkuttelee nuoria alalle? Jos minä haluan investoida, haluan tietää, mitä tapahtuu kymmenessä vuodessa – Jos varmuutta ei ole, en, en investoi, ja sen tiedä, että investointi maksaa itsensä takaisin. Tällä on asialla väliä. Meidän puhu, pitää puhua niistä paljon enemmän. Tutkimus on rakenteelta erinomainen. Pitäisi esitellä sitä ehkä laajemmille piireille, kansallisille parlamenteillekin. Että muutkin oppivat tuntemaan tilannetta nie ograniczam czasu dyskusji, ale proszę nie przedłużać. Niin, en minä nyt oikeastaan sanonut, että teillä ihan loputtomiin tätä puheaikaa olisi. Eli pitäkääpä nyt kuitenkin puheenjoista kiinni. Edustaja Kilera. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esityksestä. Olipa mielenkiintoista kuultavaa. Kaksi kysymystä. Päätelmissänne korostitte sitä tosiasiaa, että tarvitaan vahvempaa vuoropuhelua eri osapuolten välillä, jotta maatalouspolitiikan toimet saadaan sopeutettua eh, yhteen tavoitteen kanssa että viljelijät, tiedemiehet, yritykset ja poliitikot, politiikka eh, vahvistavat eh, välistä vuoropuhelua. Ja minulla on hiukan sellainen vaikutelma, että jotkut hoitavat tämän asian hyvin ja toiset vähän huonommin ehkä. Ja haluaisin kuulla teiltä, nyt kun teillä on tilaisuus vastata kysymyksiin, että miten tätä eri osapuolten välistä yhteisymmärrystä ja ymmärrystä saataisiin mielestänne parannettua, vahvistettua. Sitten toinen kysymykseni. Mehän pyydämme toimia innovaatioiden ja tutkimuksen vahvistamiseksi, koska niin tällä alalla kuin muillakin aloilla, jotka eivät investoi innovaatioihin ja tutkimukseen, ei ole tulevaisuutta. Ja samalla kuitenkin näemme, että tässäkin talossa usein vastustetaan innovaatioita, eli uusia innovatiivisia toimia maatalousalalla torjutaan vahvastikin. Ja en minäkään nyt kaikkea tieteellistä tutkimusta tietenkään hyväksy tai tue sen tuloksia, mutta mutta mielestäni ehdottoman välttämätöntä on toteuttaa tutkimuksia, tehdä tutkimusta. Miten mielestäni voitaisiin välttää se, että eh, uusia innovaatioita torjutaan, eh, torjutaan niin tässä talossa kuin muuallakin eh, hyvin vahvasti ennen kuin niitä edes ehkä on oikein ymmärretty? tehty, kun ne kuitenkin saattaisivat tulevaisuudessa olla suureksi hyödyksi. Eli miten saataisiin vahvistettua vuoropuhelua eri osapuolten välillä, niin kuin sanoitte. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni ja toinen kysymykseni oli se, että miten innovaatiot saataisiin paremmin yhteiskunnan ja näin ollen myös maatalouden käyttöön. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Kaadenbach, olkaa hyvä. Ja, en Kiitos, kiitos oikein paljon. En valitettavasti kuullut esitystä alusta alkaen ja ehkäpä puhuittekin joistain asioista, joista nyt esitän kysymyksiä. Eli ehkä vastausta on kuultu, pahoittelen jos näin on. Tässä oikeastaan vertaillaan ehkä eri alojen status olemassa olevaa olotilaa tietyllä hetkellä – mutta samalla täytyy mielestäni ottaa huomioon myös jäsenvaltion sisäinen kehitys tietyissä kysymyksissä. Ja tämä tekee ehkä hiukan hankalaksi tämän teidän asiakirjanne lukemisen tai siihen syventymiseen, koska myönteinen kehitys status quo suhteen, jos siis vertaillaan jäsenvaltioiden tilannetta toisiinsa, niin tässä ei näy mitenkään, että minkälaista kehitystä ja yhden jäsenvaltion sisällä on kuitenkin tapahtunut tässä kysymyksessä. Eli voihan hyvin olla, kun jäsenvaltioita vertaillaan toisiinsa, että joku jäsenvaltio on kehittynyt asiassa ihan valtavasti, koska lähtötaso on ollut hyvin erilainen kuin toisessa jäsenvaltiossa. Eli mm, ymmärsittekö, mitä halusin tässä kysyä? Toivon niin. Niin, usein esimerkiksi äh, kun ajatellaan vaikkapa oppilaita, joita vertaillaan toisiinsa, eli vertaillaanko kahta oppilasta tai kahta jäsenvaltiota, tietyllä hetkellä toisiinsa vai vertaillaanko ehkä prosesseja ja kehitystä, kehitystä, jota on ehkä tapahtunut. Kiitos. Kiitoksia. Näin olemme nyt kuulleet edustajien, parlamentin jäsenten kysymykset ja itsellänikin olisi hiukan vielä kysyttävää, jos sallitte. Ongelma kun ajatellaan vaikeuksia tietyissä, tietyillä alueilla vaikkapa, on ehkä se, että niin tarkastellaan tietenkin tilannetta tällä hetkellä, mutta pitäisi ehkä katsoa myös sitä, että mitä parantamisen varaa on ja miten tätä parannusta voitaisiin saada aikaan. Joskus esimerkiksi, kun investoimme alueisiin, jotka ovat vähemmän kehittyneitä ja joissa elintaso on alhaisempi, niin pyrimme vahvistamaan tilannetta ja parantamaan elintasoa vaikkapa. Ja sitten olemme nähneet, että näillä alueilla tilanteen parantaminen tulee ihan mahdottoman kalliiksi, koska maksaa valtavan paljon rahaa. Ja näin ehkä voidaan myös viljelijöiden tilannetta parantaa, kun ajatellaan vaikkapa tilojen kokoa. Ja kun puhutaan vaikka tästä mm, maatalous, intensiivisestä maataloudesta, mikä voisi olla tässä vaikkapa sellainen hehtaariraja, joka voitaisiin valita ikään kuin kynnysarvoksi, kun puhutaan intensiivisestä maataloudesta. Ja sitten tosiaan nämä äh, niin kutsuttujen vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välinen vertailu vanhoissa jäsenvaltioissa on käytetty ja hyödynnetty jo vuosien ajan YMP äh, varoja ja uusissa jäsenvaltioissa, äh, jotka useimmat niistä olivat olleet kommunist poliittisen sosialistisen järjestelmän piirissä, niin edelleen ne ovat aika kaukana kehitystasosta, joka on saavutettu vanhoissa jäsenvaltioissa. Ja näin ollen haluaisin esittää teille pari kysymystä. Otettiinko YMPn välineet käyttöön liian varhaisessa vaiheessa liian nopeasti uusissa jäsenvaltioissa? Oliko siirtymä liian lyhyt? nyt meillä on eri, muitakin asioita sitten, vaikkapa ilmastonmuutos ja sen torjuntaan pyrkivät toimet. Niin vaikuttaako teistä siltä, että tätä YMPtä voi toteuttaa yhtä lailla kaikissa jäsenvaltioissa, koska niiden tilanteet ovat niin erilaisia. Meillähän on erilaisia välineitä. Otetaan tietenkin huomioon vaikkapa eri alueiden mm, erityispiirteet, mutta mielestäni EU-tuissa eh, tulisi olla myös oikeudenmukaisuutta. Ja sitten eh, tietenkin tämä eh, intensiivisyysasia, mistä on puhuttu, siitä puhuttiin tässä. Mutta kun puhutaan kestävästä kehityksestä, Ja tämä tietenkin nyt sitten eh, riippuu maatalouden intensiivisyydestä, niin eh, tämä on sitten ihan toisenlaista myös eh, kestävyyden kannalta. Voiko näitä puuroja ja vellejä sitten verrata toisiinsa? Myöskään kestävyys ei aina ole vastaava. Enkä tiedä, voitteko ehkä tuotanto tasoja verrata toisiinsa ja sitä, miten intensiivistä viljely on. Ja mielestäni tämä olisi, olisi hyvin, hyvin tärkeä. Sitten kysy, kysymys vielä vesi. Vesi tulee olemaan kysymys, joka mahdollisesti jarruttaa kehitystä, kun puhutaan vaikkapa ö, maaperän laadusta, niin edelleen monet eh, jäsenvaltiot toteavat, että kyseessä on, kyseessä on kansallinen kysymys, kansallinen ongelma. Ja mielestäni olisi kyllä tärkeää ää, eh, ää, eh, tarkastella vesitilannetta. Jotkut jäsenvaltiot esimerkiksi pyrkivät ää, siirtämään tuotantoa muualle, koska maaperän tilaa vaatisi niin merkittäviä toimia parantuakseen sellaiseksi, että maataloustuotanto olisi mahdollista. Todella mm, oli erittäin mielenkiintoista saada kuulla teidän esityksenne ja tämä varmasti herätti mm, meillä muitakin kysymyksiä ja ehkäpä tulevaisuudessa voisimme käyttää tilaisuutta hyväksemme ja vielä olla teihin yhteydessä ja esittää näitä muita kysymyksiä, joita mielemme nousee, kun tätä yhteistä maatalouspolitiikkaa täällä valmistelemme. Tänään esimerkiksi äänestimme omnibusehdotuksesta YMPn suhteen ja, suhteen. Ja tässä nyt oikeastaan se, mitä halusin teille sanoa, mutta me olemme siis puhuneet tuotannosta ja tuotannon kasvattamisesta. Meillä on tietoja vuodelta 2015 ja kyllä tässä mielestäni on myös jossain määrin erehdytetty viljelijöitä luvattu, että tuotannon täytyy kasvaa tietty määrä, 15 prosenttia vaikkapa, mutta onko tälläkin kuitenkin omat rajansa tällä intensifioimisella tai tuotannon vahvistamisella? Koordinaattoreissa myös tulemme tästä puhumaan. Tulevaisuudessa olisi hyvä, jos voitaisiin esittää huomioita myös komission analyysin pohjalta tähän tänään aamupäivällä kuultuun tutkimukseen liittyen. Ei, ei, ei nyt. En halua, että komissio tekee nyt yhtään mitään, mutta tulevaisuudessa ehkä komissio voisi kertoa meille omia huomioitaan kuultuun esitykseen liittyen, koska tässä on erinomaisella tavalla mielestäni nyt analysoitu maatalouden tilaa. No niin, kun meillä nyt oli tässä reilusti aikaa, niin puhuin itsekin hiukan pidempään. Mutta todella nyt pidemmittä puheitta esittelijämme, asiantuntijamme saavat puheenvuoron. Ei teidän nyt ihan 40 minuuttia tarvitse käyttää että vastauksiin Tiedän kyllä, että asiantuntijoilla usein on paljon myös asiaa, mutta nyt voitte todella vastata. Olkaa hyvä. Grazie, grazie molto per tutti. Kiitoksia, kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä ja huomioista, joita olette esittäneet. En nyt ajatellut kolmea varttia käyttää vastaukseni, vastaan ihan lyhyesti. Täällä on otettu esiin erityisesti tämä intensiivinen viljely, intensifikaatio. Mitä tämä tarkoittaa? No, tässä ihan alussa me kerromme, minkälaista analyysiä puitteistoa olemme käyttäneet. Kun ajatellaan tuottavuuden kasvua, niin eihän se tarkoita aina sitä, että käytetään enemmän ja enemmän tuotannon tekijöitä, vaan käytetään niitä paremmin ja pyritään muun mm. muassa innovoimaan, kouluttamaan. Myös sukupolven vaihdos saattaa edesauttaa innovaation myönteisyyttä. Ja kun puhutaan kemiallisista tekijöistä, aineista, niin keskustelemme juuri tällä hetkellä siitä, miten voimme käyttää tehokkaammin resursseja, kaikkia resursseja, niin sellaisia resursseja, joista viljelijät maksavat, mutta myös sellaisia resursseja, joilla on muunlaista arvoa, josta ei tarvitse maksaa erikseen. Ja kun ajatellaan maataloustuotantoa ja ympäristöä, niin erityisesti päästöt ja typpi ovat tärkeässä asemassa. Meillä on niin kutsuttu BERD-indeksi. Se liittyy biodiversiteettiin. Olemme monissa jäsenvaltioissa saaneet tämän monimuotoisuuden edistämisen osalta hyviä tuloksia. Se tarkoittaa siis maankäytön parantamistakin. Ilmastonmuutospolitiikka on tietysti kaiken sen keskiössä, mitä me teemme ja mitä pidämme painopisteen väärteinä niin sanotusti. On tärkeää myös, <clears throat> että teemme tätä analyysiamme riittävän pitkän ajan, jotta saamme eri jäsenvaltioista vertailukelpoisia tuloksia. Sitten Täällä esitettiin kysymys viljelijöiden kouluttamisesta. Meidän kertomuksessamme on yksityiskohtaista tietoa eri maiden tilanteista. Mitä tulee torjunta-aineiden verottamiseen, niin se on sellainen väline, joihin, johon, johon tietyt jäsenvaltiot turvautuvat. Siitä on keskusteltu aika paljon. Sitä sovelletaan Ranskassa ja Tanskassa on kuitenkin aika vaikeaa tällä hetkellä ihan jo senkin takia, että teknologia, ähm, torjunta-aineteknologiakin edistyy koko ajan, niin on aika vaikeaa äh, <clears throat> vielä sanoa juota tai jätä tässä, tässä asiassa. Se edellyttää vielä hienosäätöä. Esimerkiksi Ranskassa äh, on äh, muun muassa turvauduttu investointeihin, investointeihin tälläkin alalla niin, että loppujen lopuksi ollaan saatu aikaan parempaa kasvua, parempaa maataloustuotannon kasvua. Kun on puhuttu biopolttoaineista, niin no minä ihan oma, oman esitykseni lopussa puhuin kiertotaloudesta. Euroopassa ei pahemmin puhuta etanolin tuotannosta maatalouden sivutuotteena, mutta kun puhutaan, jos ajatellaan teknologian kehitystä, niin varmasti myös maatalouden piiristä saadaan biopolttoaineita. Tämä on sellaista teknologiaa, joka parantaa resurssien, resurssien käyttötehokkuutta, koska voimme kierrättää resursseja. Sitten osapuolten välisestä vuoropuhelusta eh, estettiin kommentti, eli tutkijoiden ja viljelijöiden ja poliitikkojen eh, vuoropuhelusta. Meillähän on innovaatiokumppanuus aloitteen piirissä tällaisia fokusryhmiä, ja näissä ryhmissä olemme saaneet koottua yhteen tänne Brysseliin esimerkiksi energia-alan Ähm, asiantuntijoita keskustelemaan nimenomaan innovaatiosta ja teknologiasta. Ja äh, on tietysti tärkeää, että myös äh, toiminnan tasolla äh, otetaan huomioon se, mitä näissä fokusryhmissä keskustellaan. Jos lähdetään ihan nollasta, niin ja otetaan jokin aivan uusi ö, instrumentti tai innovaatio, niin sillähän on paljon potentiaalia, mutta ö, sitä täytyy myös sitten levittää. Se, se tietoisuutta sitä täytyy ö, levittää. Sitten täytyy levittää tietoa. Ja parlamentissahan tiettävästi on tekeillä mietintö, joka liittyy juuri tähän asiaan. Täällä oli todella paljon kysymyksiä. Ehkäpä Roberto äh, haluaa vielä puhua tästä YMP-kysymyksestä. Kyllä, voisin lisätä tähän äh, jotain yleisluontoisempaa, erityisesti ympistä ja ympin uudistamisesta. Tämähän on kaikki erittäin tärkeää, kun ajatellaan muutosta ja muutoksen jatkuvuutta. Tämä pätee paitsi itse maataloustuotantoon myös siihen, että meidän täytyy seurata jatkuvasti, mikä on tiettyjen välineiden, mikä on ollut tiettyjen välineiden vaikutus. Me emme välttämättä vielä ole tietoisia siitä, mikä tiettyjen välineiden vaikutus on ollut, erityisesti kun puhutaan kaikkein innovatiivisimmista välineistä ja sellaisista, joita vasta on, ollaan ottamassa käyttöön. On selvää, että Euroopan maataloustuotannossa on suuria eroja ja tietysti vaikutukset voivat olla erilaisia eri paikoissa. Esimerkiksi elintarviketuotannon saralla on aivan pieniäkin tiloja, tällaisia mikroyrityksenomaisia tiloja, joissa innovaatioiden vaikutus on tietysti ihan erilainen kuin suuremmissa yksiköissä sähköissä ja on pohdittava myös sitä, että e, keitä nämä innovaatiot parhaiten hyödyttävät ja voivatko ne hyödyttää kaikki, kaiken tyyppisiä tiloja. Tätä nykyään maa, maanviljely on hyvin monimuotoista ja tilat eivät välttämättä ole pelkästään tuotantotiloja, vaan on muunkinlaisia tiloja, joten innovaatioidenkin täytyy, innovaatiotoiminnassakin täytyy ottaa huomioon tämä eriyty, erilaistuminen. Sanoisin, että nämä ovat ne kaikkein tärkeimmät seikat, jotka minä halusin tähän keskusteluun lisätä. Jos vielä puhutaan ympin välineistä ja instrumenteista, niin mehän olemme todenneet, että tällä hetkellä – Yhteisessä maatalouspolitiikassa on koko joukko välineitä, joita jäsenvaltiot voivat sangen joustavasti käyttää. Tämä, tätä voidaan sanoa rikkaudeksi. Ääkin. Eli meidän ei pidä pitää tätä monimuotoisuutta haasteena, vaan pikemminkin mahdollisuutena. Ja meidän täytyy saada viljelijäväestön käyttöön sellaisia välineitä, jotka ovat kaikkein käyttökelpoisimpia eri alueilla ja jotka tuovat muassaan synergiaa sen sijaan, että loisivat ristiriitoja ja pakottaisivat kompromisseihin. Kiitoksia. Oliko vielä jollakulla jotain lisättävää? Ei. joten näin kokous on tulossa päätöksensä. Vielä kerran kiitokset asiantuntijoillemme siitä, että tulitte vieraaksemme. Äh, haluan todella esittää teille kiitoksemme ja kiittää tietenkin teidän välityksellänne myös muita asiantuntijoita, jotka ovat tähän työhön osallistuneet ja voimme varmasti välittää teille lisäkysymyksiä, jos meillä niitä on. Ja palaamme aiheeseen Ja varmasti kuulemme myös, mitä komissio komissio on mieltä, mitä komissiolla on sanottavaa. Varmaan palaamme tähän asiaan jossain vaiheessa sitten myös komission kantoja kuullaksemme. Hyvä. Kun muuta kysyttävää, muita huomioita ei ollut, vielä kerran kiitokset asiantuntijoillemme. Muita asioitakaan meillä ei ole. Siis esityslistan kohta 12kin saadaan näin käsiteltyä. Ja seuraava kokouksemme on Strasburgissa, eikö totta, jos oikein muistan, niin Strasburgissa taitaa olla maanantaina 15. toukokuuta. Ja niin kuin joskus eh, Deskin eh, sanoo, eh, sanoo niin Strasburgissa kokouksia pitäisi pitää, mutta tällä kertaa näin nyt on. No niin, kiitokset kaikille ja oikein hyvää päivänjatkoa. Ja me todella saimme kaikki asiat käsiteltyä iltapäivällä kokousta meillä ei ole. Meillä on äh, iltapäivällä kyllä kolmikanta neuvotteluja ja näin kaikki asiat on hoidettu. Kiitokset ja Sikierski kiittää ystävästi myös tulkkia ja tulkit kuulijoita. Hyvää päivää jatkaa. Hola.